apologies for this delay. Um... Pyydän anteeksi tätä viivästystä. Jotkut ehkä mieluummin aloittaisivat ilman, että sosiaalidemokraatit ehtivät saliin, mutta minulle on kerrottu, että he ovat juuri tulossa tuolta toisesta salista, eli toivon mukaan voitte vielä muutaman minuutin odottaa ja sitten voimme käynnistää kokouksen. Okay, I think we've waited long enough. No niin, nyt me olemme odottaneet tarpeeksi. Meidän täytyy varmaankin aloittaa tämä kokous. Minä istun tällä tuolilla sen takia, että olen ollut parlamentissa pisimpään tässä valiokunnassa. En sen takia, että ole, olisin iältäni vanhin. Mutta mutta sääntö, niin minun tehtäväni on hyvin lyhyt. Haluaisin muistuttaa teitä kokouksen tarkoituksesta. Toisin sanoen haluamme nimittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan tähän erityisvaliokuntaan, ja tämä tapahtuu säännön 191 mukaisesti. Eli kun olen tämän sanonut, niin nyt haluaisin kysyä, onko nimitysehdotuksia valiokunnan puheenjohtajaksi? Thank you, Mr. Chair. I would like to... puheenjohtaja. Haluaisin ehdottaa herra Wolf Klintsiä. Mr. Wolf Klintz has been nominated. Herra Wolf Klintzin nimeä on ehdotettu. Onko muita nimitysehdotuksia? Ei. Siinä tapauksessa... Mr. Klintz, do you... Herra Klintz, ensinnäkin oletteko samaa mieltä siitä, oletteko valmis ottamaan tämän tehtävän vastaan? Hyvä, no siinä tapauksessa... Thank you. I was about to say I would simply like you to declare him elected niin melkein sanoin, että teidät hyväksyttiin suosionosoituksella, mutta näinhän tässä juuri tapahtui. Eli teidät on valittu puheenjohtajaksi ja voitte siirtyä tänne etualalle. Liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat, nyt me järjestämme neljän varapuheenjohtajan vaalit. Ensiksi kysyisin kansanpuolueen edustajalta herra Bonsignorelta, ketä hän ehdottaa ryhmänsä nimissä. Grazie Presidente. Il mio gruppo propone quale vicepresidente la... Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmäni ehdottaa kollegamme Ivanovaa. Puheenjohtajan mikrofoni ei ollut päällä. But are you ready to... No, oletteko te valmis hyväksymään poliittisen ryhmänne ehdotuksen tämän nimityksen varapuheenjohtajaksi? Onko muita ehdokkaita. Oletteko selvittänyt te kaikki taloudelliset etuutenne? Hyvä olette. Ja näin ehdottaisin, että nimitämme Rouma Ivanovan suosionosoituksiin. So, congratulations. Joten onnittelut Rouva Ivanova, te olette siis ensimmäinen varapuheenjohtaja. Pyytäisin teitä tänne viereeni istumaan. We come now. Ja nyt valitsemme toisen varapuheenjohtajan Steven Hughes. Te esitätte sosiaalidemokraattien ehdokasta. Olkaa hyvä. I would like to... Kiitos. Hei, sorry. Halu, halu. Uh. Haluaisin ehdottaa Liisa Jaakonsaarta. Oh, there you are. Ja siellähän te olette, siellähän te olette. Hienoa. Oletteko te valmis eh, hyväksymään tämän ehdotuksen? Kyllä. Ja tekin olette selvittänyt eh, nämä taloudelliset kytköksenne? Kyllä. Hienoa. No niin, hienoa. Onko muita ehdokkaita? Onko muita ehdokkaita? Ei, joten voimme jälleen valita käten taputuksin toisen varapuheenjohtajamme. So congratulations. Onnittelut, onnittelut olette nyt toinen varapuheenjohtaja. Ja meillä on nyt kaksi naispuolista varapuheenjohtajaa ja toivon, että opin myös nimenne antamaan oikein tässä ajan mittaan. Ja nyt valitsemme kolmannen varapuheenjohtajan, miespuolisen henkilön tällä kertaa – Öö, ja Sven Giegold vihreistä tekee tämän ehdotuksen. Ottaisin kollegani Pascal Canfanien. Hän antaa varmasti loistavan panoksensa tälle valiokunnalle. Canfin. Ja herra Canfan, hyväksyttekö te tämän nimityksen? Te olette tähän valmis ja samoin nämä taloudelliset kytkökset on selvitetty hienoa. Onko muita ehdokkaita? Ei joten jälleen pyytäisin käten taputuksin valitsemaan tämän kolmannen varapuheenjohtajan. Kiitoksia. So Pascal. Pascal Canfin nimitettiin näin siis kolmanneksi varapuheenjohtajaksi ja nyt vielä viimeinen neljäs varapuheenjohtaja Nikolaus Juntis ehdottaa ryhmänsä nimissä varapuheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä, kuten varapuheenjohtajakin. Ehdotan Mikel Borttasia. Joo. Hän teidän vieressänne. Kyllä. Joten kysyn teiltä, herra Portas, hyväksyttekö tämän nimityksen? Okay, thank you very much. Any other can... Kyllä, ja olen myös selvittänyt taloudelliset kytkökseni. Hienoa. Onko muita ehdokkaita? Ei. Joten käten taputuksin voimme nimittää myös neljännen valiokunnan varapuheenjohtajan. Kiitos. So, you know this... No niin, te tiedätte, että tämä, tämänkertainen kokouksemme on varsin muodollinen. Tarkoitus oli vain hoitaa nämä vaalit. Ja nyt käytän tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni teitä kaikkia sitä, että hyväksyitte minut valiokunnan puheenjohtajaksi tulen tekemään parhaani neljän varapuheenjohtajan ja koordinaattorien ja varjoesittelijöiden avulla tehdäkseni tästä valiokunnasta todellisen menestystarinan. Toteaisin, että ensimmäinen koordinaattorien kokous järjestetään ensi maanantaina Strasburgissa kello puoli kuudesta puoli seitsemään ilta, illalla. Pyytäisin, että kaikki poliittiset ryhmät varmistavat, että he ovat nimittäneet ajoissa koordinaattoriinsa niin, että tämä ensimmäinen koordinaattorien kokous voidaan järjestää. Tuossa kokouksessa keskustellaan seuraavista toimistamme ja työohjelmasta. Valiokunnan seuraava varsinainen kokous järjestetään 4.11. kello 10-11.30 aamupäivällä. Sen verran meillä oli tänään. Ja nyt minua pyydettiin vielä ilmoittamaan, että tänään järjestetään Ekonin avoin koordinaattorien kokous yhdessä Charles McGreevin kanssa kello 11 ASP-rakennuksen kolmannessa kerroksessa E2-salissa, joten ne, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tuohon avoimen koordinaattorien kokoukseen Charles McGreevin kanssa, ovat tervetulleita. Kiitoksia ja nähdään. Sorry. Sorry. I... Olen pahoillani. Minua juuri muistutettiin tai minulle todettiin, että Robert Goebbels haluaisi käyttää puheenvuoron, jonka hän luonnollisesti saa. Olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, haluaisin aivan ensimmäiseksi onnitella teitä ja teidän varapuheenjohtajanne, mutta esityslistalta löytyy myöskin kohta viisi muut asiat. Minun mielestäni meidän tulisi kuitenkin äh, omistaa tämän erityisvaliokunnan ensimmäinen kokous sillekin, että pohtisimme meidän työohjelmaamme. Parlamentissa meillä on erinomainen hallinto, joka aina valmistelee kaiken meille valmiiksi ja me olemme jo saaneet hallinnolta asiakirjoja, jotka on jaettu ja teidän nimenne mainitaan täällä puheenjohtajana jo ennen kuin teidät valittiin, eli hienoa. Mutta erityisen mielenkiintoista tässä on se, että täältä löytyy myöskin työohjelma tuleville kuukausille. Tässä sanotaan, että tämä on vain suuntaantava ohjelma, jonka tarkoituksena on helpottaa koordinaattorien työtä. No tämän olen valmis kyllä uskomaan ja toivon, että kukaan tuosta, tuolta hallinnosta ei ole tällä hetkellä jo valmiina kirjoittamassa meidän loppuraporttiamme. Haluaisin painottaa ryhmäni nimissä sitä, että meidän tulisi syvällisesti pohtia sitä suuntaa, jonka me haluamme antaa tämän erityisvaliokunnan työlle. Minulla on kymmenen vuoden kokemus parlamentissa työskentelystä. Olen ollut jäsenenä neljässä erityisvaliokunnassa ja yhtä jopa sain kunnian johtaa, eli tiedän, miten parlamentti toimii. Suurin vaara, joka tässä vaanii, on se, että me tulemme tuottamaan ihailtavan raportin, joka sitten päätyy suoraan roskakoriin. Talous- ja rahoituskriisiraportteja, no niitähän on kymmeniä olemassa. Jos me haluamme tehdä hyödyllistä työtä, niin meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan sellaisia johtopäätöksiä, jotka sitten päätyvät lainsäädäntötyöhön, koska parlamentti on lainsäätäjä ja tämä on meidän vahvuutemme. Ja tästä syystä haluaisinkin henkilökohtaisesti tehdä seuraavallisen ehdotuksen. Me voisimme pohtia toisenlaista työn järjestämisen mallia. Tietenkin meillä mm, tulee olemaan esittelijöitä, hyvin päteviä esittelijöitä, tulee olemaan kollegoja, hekin päteviä, jotka tulevat tekemään ehdotuksia, mutta jos me haluamme todellakin tehdä sellaisia ehdotuksia, jotka päätyvät tämän talon ulkopuolellekin, niin mietin tässä vain sitä, olisiko hyvä ottaa korkea-arvoisia yliopistojen edustajia meidän työskentelymme mukaan. Esimerkiksi Yhdysvaltojen kongressissa kymmenen vuotta sitten perusti tällaisen erityisvaliokunnan senaatin ja edustajanhuoneen välillä. Työhön otettiin mukaan korkea-arvoisia yliopistojen edustajia ja tuloksena syntyi Meltzerin mietintö. Ja tämä Meltzerin mietintö, sen vaikutukset olivat maailmanlaajuisia ja kaikki kansainväliset rahoituslaitokset, niiden oli pakko pakko ottaa tämä Meltserin mietintö huomioon sen takia juuri, että siinä ei rajoituttu vain esittelemään poliitikkojen ajatuksia. Minä olen itsekin poliitikko, eli en sylje poliitikkojen päälle, mutta Tiedän, että meidän ehdotuksemme saattavat joutua luokitelluksi mappiin Ö, jos me emme anna hieman enemmän hohtoa tälle työllemme. Eli tässä ehdotukseni en odotakaan vastausta nyt, siitä voitte varmaan keskustella työvaliokunnassa, koordinaattorien keskuudessa ensi maanantaina. Mutta ehdotukseni on se, että otettaisiin korkeamman tason yliopistohenkilöitä meidän työhömme osallistumaan. Kiitokset herra Goebbels tästä puheenvuorosta ja myös ehdotuksistanne. Voin vakuuttaa teille, että tulemme ponnistelemaan asti saadaksemme kaikki ne tahot mukaan tähän työhön, jotka voivat antaa tukensa sellaiselle lopputulokselle ja panoksensa sellaiselle lopputulokselle, eh, jolla todella on arvoa ja painoarvoa loppujen lopuksi. Tarkoitus ei todellakaan ole se, että tämä työmme päätyisi roskakoriin. Ja tässä meidän työmme liittyy nyt näihin hyvin erityisiin kysymyksiin, jotka eivät ole työllisyysvaliokunnan tai talous- ja raha-asiainvaliokunnan tai muiden valiokuntien keskeistä toimialaa ja Siksi tämä erikois, erityisvaliokunta on perustettu ja me tulemme todella tekemään kaikkemme saadaksemme hyvän lopputuloksen. Tämä oli todella ensimmäinen suuntaa antava ohjelman luonnos, johon te viittasitte ja koordinaattorien kanssa ja esittelijöiden kanssa luonnollisesti tätä täydennetään ja syvennetään. Täällä on vielä toinenkin puheenvuoropyyntö. Herra Borgesi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti tässä tuli varsin hyviä kommentteja ja halusin kiinnittää huomi- jäsenten huomion ja tietysti työvalikunnan huomion ei ainoastaan äh, tähän hyvään tilaisuuteen toimia, vaan myös tarpeeseen kiinnittää aivan erityistä huomiota. Mitä tulee äh, akateemikkojen tai tutkijoiden kommentteihin, eikä pidä unohtaa myös kutsua niitä henkilöitä, jotka ovat pystyneet ennakoimaan tämän kriisin. Kiitoksia ja sitten herra Bonsignore. Grazie, presidente. Anch'io mi Kiitos puheenjohtaja. Niin, kiitos. Tosiaan ota hyvin vakavasti se, mitä luksemburilainen kollega tuossa äsken totesi. Me todella tarvitsemme merkittävän panoksen työllemme myös parlamentin ulkopuolelta. Tietenkin meillä on tämän talon kollegat ja virkamiehet, jotka varmasti tietävät paljon ja voivat antaa työlle paljon, mutta kyllä kyse on nyt todella vaikeasta, merkittävästä kriisistä ja siksi katsoisin, että vain tämän talon voimavaroilla tästä asiasta on hyvin vaikea huolehtia. Talous- ja raha, rahoituskriisi on maailmanlaajuinen. Tulemme saamaan myös maailmanlaajuisen työllisyyskriisin ja meidän on todella ymmärrettävä, että koko maailma katsoo meitä, ö, omat ö, jäsenvaltiomme, mutta myös muut maat. Ja siksi meidän on todella huolehdittava siitä, että asioita ei lakaista maton alle. Se on se suuri riski. Meidän on todella katsottava sinne maton alle, katsottava, että mitä kaikkea siellä oikein piilee, voidaksemme huolehtia näistä asioista kunnolla. Ja siihen tarvitsemme tukea kaikilta eri osapuolilta ja myös todella tämän työn tai talon ulkopuolelta löytääksemme hyvän työtavan. Schmidt. Kiitoksia ja seuraavaksi Ulle Schmidt. Thank you, Mr. Chair. It's no surprise. Se puheenjohtaja, ei varmasti hämmästytä teitä, että ALDE-ryhmä myös tukee teitä täydestä sydämestä lähes kaikissa toimissanne. Olen kuitenkin eri mieltä Robert Goebbelsin kanssa, hyvä ystävä kuitenkin. Ei tämä ole kyllä ensimmäinen kerta. Silloin ei pitäisi liioitella, Robert. Olemme kyllä tehneet aika paljonkin työtä yhdessä ja aika hyvin tuloksina mielestäni päästy. Lisäisin kuitenkin jotakin käännöksistä. Monet mi- raporttimme, mietintömme päätyisivät roskiksen. Olen kyllä eri mieltä. Erityisesti kahden viimeisen vuoden aikana Ekon valiokunnassa mielestäni olemme tehneet loistotyötä, valtavan hyvää työtä. Olen ollut aivan eturintamassa itse käsittelemässä monia äärimmäisen hankalia, vaikeita lainsäädäntökysymyksiä ja vieläkin olemme tässä mukana. Ok, minunkin käännös on ehkä pieleen. Ehkä haluaisin vain lopuksi sanoa puheenjohtaja, että olen sitä mieltä, että mielestäni voisimme odottaa maanantaihin – sitten yksintoiskohtaisemmin pohtia, mitä tulemme tekemään tulevana vuotena ja kuukausina. Kiitos. Frau Ulfskog. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, tack så mycket för ordet. Kiitoksia puheenvuorosta. Minä puhun ruotsia. Aivan ensiksi haluan minäkin onnitella puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia – heidän nimityksistään. Niin kuin puheenjohtaja tuossa aluksi sanoi, minäkin uskon, että meidän omat odotuksemme ja myös ympäristön odotukset ovat hyvin korkeat sen suhteen, että tämä valiokunta tekisi työnsä nopeasti ja että työn tulokset olisivat hyvin korkealaatuisia. Mutta miksi tämä valiokunta on perustettu? Siksi, että muut pysyvät valiokunnat Euroopan parlamentissa kukin tekevät oman työnsä ja meidän tehtävämme on nyt nivoa yhteen nämä kaikki eri alat. Eli rahoituskysymykset, talouskysymykset, samoin työllisyyskriisi ja kriisi, jonka näemme tuotantomenetelmissä me elämme nyt tällä hetkellä yhteiskunnassa, jolla ei ole pysyvää, kestävää rakennetta. Ja siksi emme voi keskittyä vain rahoituskysymyksiin. Meidän on keskityttävä myös sosiaalisiin kysymyksiin, työllisyyteen sekä kestävään yhteiskuntakehitykseen. Ja meidän on todella analysoitava ja täydennettävä työtämme kaikilta näiltä osin, emmekä voi vain keskittyä keskittyä niihin asioihin, joita talous- ja rahasienvaliokunta itse asiassa jo hoitaa. Ähm, Kiitoksia. Saisinko nyt sanoa yhden asian? Me olemme nyt tässä jo käymässä ensimmäistä valiokuntakeskustelua ja näistä puheenvuoroista nyt ymmärrän, että ihmiset ovat erittäin kiinnostuneita tekemään aktiivista työtä ja antamaan aktiivisen panoksensa. Olen tästä hyvin iloinen ja vakuutan teille, että teillä tulee olemaan tilaisuus tuoda esiin kaikki nämä kantanne. Tänään en voi teille myöntää kuin minuutin puolentoista mittaisia puheenvuoroja, koska muuten meille varattu aika ei riitä. Itse asiassa aika on jo lopussa, mutta vielä Gigolt on pyytänyt puheenvuoroa, Permans Peres on pyytänyt puheenvuoroa, Pascal Confin, Raportage, Kanal, Wiki Ford ja kollega Paska. Ja vielä herra Thomas Mann. Mutta nyt minun täytyisi kyllä tämä puhujalista sulkea, koska muuten meille ei riitä mm, edes puoli tuntia lisäaikaa. Ensimmäisenä Kiigold. Uh, our... Hyvin lyhyesti kollegamme Luxemburgissa teki rakentavan ehdotuksen. Hän sanoi, että meillä, meidän yhteisen etujemme mukaista on nostaa tämän valiokunnan profiili niin korkealle kuin mahdollista. Ja minun mielestäni on tärkeää, olisi hyvä, jos meillä olisi asiantuntijoita näissä asioissa käytettävissä, kun me otamme huomioon, kuinka laajalti näitä talousasioita käsitellään. Mutta jos meillä olisi tällaisia jäseniä, ja heidät liitettäisiin tämän valiokunnan työhön, niin se nostaisi valiokunnan profiilia ja tämä oli minun mielestäni rakentava ehdotus ja me tuemme tällaista ehdotusta. Merci, monsieur le président. Toutes mes félicitations. Puheenjohtaja, onnitteluni teidän valinnastanne on ilo tehdä teidän kanssanne yhteistyötä, kun olette puheenjohtajana valiokunnassa. Te sanoitte meille, että meillä on tilaisuus vaihtaa näkemyksiä, mielipiteitä valmistelvassa vaiheessa järjestetyssä kokouksessamme, joka 4. marraskuuta sitten me voimme silloin keskustella ja silloin meidän pitää pohtia tätä dynamiikkaa. Me olen tästä tyytyväinen. On olennaista pohtia kaikkea tätä ennen kuin mennään itse työhön. Minullakin on ollut tilaisuus epävirallisesti sanoa teille tästä jo jokunen sana. Tuen tätä ehdotusta että tässä on tällainen pysyvä tieteellinen valiokunta. Meillä on ollut käytäntönä pitää, pyytää tilata tällaisia tutkimuksia. Meillä voisi olla omasta puolestamme tällainen asiantuntija, akateeminen ryhmä, tämä kokoonpano pitää vielä määritellä, mutta tätä kautta me voisimme tehostaa analyysejämme ja tämän ulkoisen panoksen lisäksi tämä on hiukan erilainen lähestymistapa kuin yleensä meillä on ollut pysyvissä lainsäädäntövaliokunnissa, mutta tämähän on hiukan erikoislaatuinen tilanne. Tässä on kysymys erityisvaliokunnasta ja tämä mietintö tavallaan, sitä kehitellään koko tämän kautemme työn aikana. Ja tieteellinen komitea, joka tässä tukisi meitä, olisi mielestäni ajatus, joka lisäisi avoimuutta, jokainen voisi toimia tässä, näissä raameissa sääntöjen mukaisesti. Se olisi varsin hyödyllistä. Merci Pervenche, comme si souvent tu fais des propositions. Kiitos hyvin usein. Teet erittäin hyödyllisiä ehdotuksia. Uskon todellakin, että me varmaankin pääsemme yhteisymmärrykseen siitä, mitä sinä ja Robert tässä olette sanoneet. Ja näin teemme yhteistyötä. Ja Olle Schmidt eh, ehkä väärin ymmärsi tämän ehdotuksen, jonka teit. Confin. The Troisième Chairman. Oui, deux remarques rapides. Pari lyhyttä kommenttia. Tapa, jolla työ tässä tuntuu saavan muotoaan, siinä näkyy tämä eh, rahoituspuoli, mikro, makrotalous ja se on sosiaalinen puoli. Nämähän yleensäkin tehdään tällainen, tällainen jaottelu ja minä tuen tätä aikaisempaa puheenvuoroa, jossa oltiin sitä mieltä, että tässä erityisvaliokunnassa täytyy juuri toimia päinvastoin. Ja jos järkeillään ja ensimmäinen paneeli käsittelee rahoitusalan kriisiä. Silloin ei pidä toimia niin, että puhujat, joita kuulemme, olisivat kaikki rahoitusmarkkinoilta tarvittaa. Ovat kyse sitten investointipankkeista tai keskuspankkeista. Täytyy päinvastoin saada tällainen transversaalikuvaus kuva tilanteesta, mitä sosiologit myös puhuvat ja makrotaloustieteilijät puhuvat näistä kysymyksistä ei, ja ympäristöasiantuntijat puhuvat myös näistä kysymyksistä, jotta saadaan tällainen laaja kokonaiskuva, joka muuttaa tätä työtä sitä mukaan, kun valiokunnan työ etenee ja on erilainen kuin tavallisessa valiokunnassa. Kiitos. Ehdotus tuossa työasiakirjassa oikeastaan vain haluaa varmistaa, että lähtökohtamme on sama, että käsityksemme siitä, mitä on tapahtunut, on sama ja että voimme jatkaa tältä pohjalta. Ja tämä erityisvaliokuntahan on, niin kuin tässä on todettu, perustettu juuri siitä syystä, että kyse on muustakin kuin puhtaasti rahoitus- ja talouskriisistä. Ja nämä muut asian puolet varmasti tuomme erinomaisella tavalla esiin työssämme. Ja tänään voimme tässä nyt kuulla näitä eri ajatuksia totta kai. Seuraavaksi britti, ei vain herra, herra varapuheenjohtaja Portas. Eh, muito rapidamente. Kiitos hyvin lyhyesti puheenjohtaja. sosiaalidemokraattien tekemä ehdotus minun mielestäni on harkinnan arvoinen, eli meidän tulisi tarkastella, voitaisiinko näin toimia. Samaan aikaan olen myöskin sitä mieltä, että tämä Confanin ehdotus osoittaa mahdollista työn muotoa, eli saisimme tällaisen oikean asiantuntijoiden sekoituksen aikaiseksi, ja se on nimenomaan sitä, mitä me juuri tarvitsemmekin tässä valiokunnassa. Me tarvitsemme jonkinlaisen sarjan kuulemisia. Meidän täytyy sitten saada mahdollisimman monenlaisia näkökulmia näihin kuulemisiin läsnä koska jos me emme saa oikeanlaista diagnoosia, niin silloin me emme myöskään löydä sitä oikeanlaista hoitomuotoa. Toinen kommentti, jonka haluaisin tehdä, liittyy liittyy sellaiseen, jota te puheenjohtaja voisitte pohtia. Meidän äh, tehtävämme valiokunnassa, meidän tehtäväkenttämme, sen tarkoituksena on tarkastella keskipitkän aikavälin rakenteellisia ratkaisuja, mutta samanaikaisesti meillä on myöskin talousasioiden valiokunta, joka tarkastelee elvytyssuunnitelmaa. Se tarkastelee direktiiviä, jotka myöskin liittyvät näihin rakenteellisiin asioihin. Eli meillä on tässä tämä lyhyen aikavälin asiat ja sitten on keskipitkän aikavälin asiat ja ne ovat yhteydessä toisiinsa. Meidän täytyisi jollakin tavalla nämäkin onnistua yhdistämään. Uh, dear colleagues, I just... Parhaat kollegat, sain tässä juuri viestin, että tulkkien työaika on jo päättynyt. Me jatkamme nyt englannin kielellä ja tulkkaus päättyy. Ja pyytäisin teitä kaikkia todella käyttämään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 Okay.